Seuraavaksi tämän illan viimeinen mietintö. Norika Nikolai mietintö Paperittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa. Esittelijä, olkaa hyvä, neljä minuuttia. Președintă, domnule comisar, stimați colegi, fără îndoială să... Kiitos, puhemies, hyvät kollegat. Köyhyys, se, että ei ole juridista statusta, kaikki nämä ovat tekijöitä, joka on tuonut maahanmuutto aallon Eurooppaan. Tämä asettaa koko maailman väestön heikon asentoon, mutta tässä siirtolaisaallossa paperittamat maahanmuuttajanaiset ovat kaikkein pahimmassa tilanteessa. Tilanne pahentuu entisestään ottaen huomioon taloudellisen kriisin ja mikäli me suljemme silmämme tältä haavoittuvuudelta, niin tässä on moderni orjuus, jota on tosiasia Euroopan unionin alueella. Puhun nyt niistä riskeistä, joita nämä paperittomat maahanmuuttajanaiset joutuvat kohtaamaan. Näillä ei ole perusoikeuksia, he saapuvat äh, Euroopan unionin maaperälle ilman papereita. Kuten sanoin, riskejä on moninaisia ja ne ensimmäinen asia on juridinen epävarmuus, joka koettelee näitä paperittomia naisia. Seuraavaksi oikeus koulutuksen, oikeus terveyteen ovat usein täysin puutteelliset. Nämä naiset eivät pääse terveydenhuollon piiriin. Nämä naiset eivät pääse mukaan peruskoulutukseenkaan. Me olemme työllisyysvaliokunnan kanssa Puhun siitä, että jäsenvaltioiden tulee panna täytäntöön VTOn peruskirjan 29 kohtaa. ILOn siis, joka koskee pakkotyötä ja Naiset siis kärsivät monissa maissa. Mediat ja mm, kansalaisjärjestöt ovat tuoneet näiden naisten ongelmallisen tilanteen esille. Näillä naisilla on siis monia muita uhkia. Meillä on moraalinen velvollisuus heitä kohtaan. Meidän pitää panna täytäntöön ne direktiivit, jotka ovat käytettävissämme, ja meidän pitää pyytää, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön omia lainsäädäntöponnisteluja tämän asian korjaamiseksi. Meillä on useita eri direktiivejä, mm, muun muassa uhrin oikeuksia koskeva direktiivi, ja nämä toisivat edistystä juridisella puolella, sillä uhrin oikeudet eivät liity suoranaisesti oikeudelliseen tilanteeseen. Me olemme pyytäneet, että jäsenvaltiot löytäisivät keinoja sille, että kansalaisjärjestöt saisivat mahdollisuuden taistella tätä ongelmaa vastaan. Naiset, jotka ovat tässä tilanteessa, ovat samaan aikaan sosiaalisen syrjäytymisen tilanteessa, ja meidän eurooppalaisena pitää taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan, meidän pitää taistella köyhyyttä vastaan, ja siksi meidän ei pidä jättää tätä väestön osaa pois laskuista. Me olemme tehneet suosituksia, jotka perustuvat eurooppalaisiin direktiiveihin, komission asiakirjoihin, ja ne perustuvat myös tieteelliseen tutkimukseen. Minä haluaisin alleviivata, että vaikka meillä ei ole lainsäädäntöä tällaisille ihmisille, niin meidän pitää löytää ratkaisuja, jotta me voimme löytää paremmat ratkaisut ongelmien ratkaisemiseksi monissa jäsenvaltioissa paperittomat naiset eh, joutuvat mm, suurimuotoisen syrjinnän kohteeksi ja me emme voi hyväksyä tätä Euroopan alueella, joka on ihmisoikeuksien tyyssiä. Meidän pitää nyt soittaa hälytyskelloja ja toivon, että komissio kiinnittää huomiota minun mietintöön, jotta paperittomat maahanmuuttajanaiset eh, ja heidän ongelmat saataisiin paremmin hoidettua. Kiitän varjosittelijöitä ja kiitän Euroopan parlamenttia siitä, että kiinnittää huomiota tähän asiaan. Tämä osoittaa, että me tuemme demokratiaa ja ihmisoikeuksia yleisesti ottaen. Kiitos. Grazie. Kiitokset. Sitten puhuja ilman puhujaluettelua Basescu. salut raportul doamnei niin, kiitoksia Rova Nikolaille tästä hyvästä mietinnöstä ja on hienoa, että me tänään ensimmäistä kertaa keskustelemme paperittomista naisista Euroopan unionista. Tilanne on hyvin hankala ja arkaluontoinen, koska näillä naisilla ei ole oikeudellisia äh, he ovat oikeudellisia väliinputajia EU-ssa. He kokevat kaksinkertaista syrjintää. Toinen liittyy sukupuoleen ja toinen juridiseen statukseen. He ovat usein prostituution tai ihmiskaupan uhreja ja he ovat kaikkein haavoittuvin ihmisryhmä kaikista näkökulmista katsottuna, sillä he eivät voi pyytää esimerkiksi apua poliisilta tai sairaalasta juridisen statuksensa vuoksi. Siksi on hyvin tärkeää, että jäsenmaat ryhtyvät toimiin. On, he tarvitsevat minimaaliset oikeudet lääketieteellisiin peruspalveluihin ja heidän elämän olosuhteitaan on parannettava. Lanchila. Kiitos sitten Lanchila. Un migrant fără acte de identitate. Kiitos puhemies Paperiton maahanmuuttaja määritellään kolmannen maan kansalaiseksi, joka oleskelee parhaillaan EU-ssa laittomasti, jolla ei ole oleskelulupaa. Jos kyseessä on vielä nainen, hän kohtaa kaksin tai jopa kolminkertaista äh, syrjintää, jos puhutaan sitten vielä ihmisen äh, alkuperästä ja rodusta. Tällaiset paperittomat maahanmuuttajat, joilla ei ole oikeutta kohtuulliseen asuntoon, perusterveydenhuoltoon tai koulutukseen ja joita fyysisesti tai psyykkisesti hyväksikäytetään, niin kyseessä on niiden vastuu, jotka rikkovat kaikkia Euroopan unionin arvoja ja ihmisarvoa. Siksi meidän on puolustettava niiden naisten, maahanmuuttajan naisten oikeuksia, joiden oikeuksia poljetaan ja rikotaan. Meillä on kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet. Hyvä puhemies, kiitän, että keskustelemme tästä aiheesta tänä iltana. Kiitokset. Sitten Pitsula. Kiitos. On tärkeää, että nähdään kuinka tämä mietintö korostaa paperittomien maahanmuuttajien naisten asemaa. He ovat usein rikosten uhria sen sijaan, että nämä naiset marginalisoidaan, niin meidän pitää puuttua tämän ongelman nuppuun, eli pitää puuttua asiaan niihin ongelmiin niissä maissa, joissa nämä ovat jo. Lisäksi meidän pitää ottaa täällä jo olevien naisten tilannetta, mitä tulee terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että lisää naisia tulee. Meidän pitää sopeuttaa maahanmuuttopolitiikkaa, meidän pitää olla valmiina silloin, kun he saapuvat. Kaikki, tämä koskee kaikkia maahanmuuttajia, ovat he tulevat, he tulevat he sitten laillisesti tai laittomasti Lisäksi meidän pitää puhua mutta asioista, jotka ovat EU-kansalaisia. 61 prosenttia Eurostatin mukaan ihmiskaupan uhreista Euroopassa olivat Euroopan unionin jäsenvaltioista. Moni näistä olivat naisia. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitokset. Sitten Morvai. Köszönöm szépen a jelentésben szereplő. Kiitoksia kolmas suositus tässä mietinnössä sanoo, että tämä on jäsenmaiden ja EUn yhteistä vastuualuetta. Minun mielestäni kyse ei todellakaan ole yhteisestä vastuusta ja siksi en tule äänestämään tämän puolesta. Siirtomaavallat, joilla oli suuret siirtomaat, ja jotka rikastuivat valtavasti. Eh, tällaisilla mailla on aivan erilainen vastuu kuin eh, sanotaanpa vaikka köyhimmillä entisillä kommunistisilla Itä-Euroopan mailla, kuten Unkari, eh, jotka tällä hetkellä ovat sukupuolikolonisaation, miespuolisen kolonisaation uhreja. Me olemme myös lähtömaa maahanmuuton kannalta. Siksi minä ehdotan, että komissio aivan ensimmäiseksi pohtisi maahanmuuttajanaisia EUn sisällä, sellaisia, jotka tulevat EUn köyhimmistä maista, koska hekin ovat ihmiskaupan ja monenlaisten muiden muun hyväksikäytön uhreja. Kiitos. Sitten komissaari Andor puhemies, hyvät jäsenet, kiitän esittelijä Nikolaita mietinnöstä. Siinä oikein muistuttaa meitä siitä, että monet maahanmuuttajanaiset löytävät itsensä haavoittuvammasta asemasta ja he voivat joko sukupuolensa vuoksi tai juridisen statuksensa vuoksi kärsiä tilanteesta. On tärkeää, että meillä on laaja-alainen lähestymistapa, niin että katsomme kaikkia niitä, joita tämä koskee, erityisesti haavoittuvammassa asemassa olevia kunnioitetaan täysin perusoikeuksia ja sellaistenkin oikeuksia, kuten paperittomien maahanmuuttajien naisten, naisten oikeuksia. Se on otettava huomioon kaikissa EU-maahanmuuttopolitiikan osa-alueissa ja on integroitava näitä politiikan aloja tiiviimmin myös, otettava mukaan myös äh, maailman työjärjestön on yleissopimukset, kuten täällä sanottiin. Mitä tulee juridisiin instrumentteihin, komissio vakuuttaa, että paperittomat maahanmuuttajanaiset saavat samat takeet kuin muutkin EU-lainsäädännön alla. Työnantajien seuraamusdirektiivi on sellainen, että jos löydetään tällaista työntekijöiden hyväksikäyttöä tai harmaan työvoiman käyttöä, seuraamuksia työnantajille siitä seuraa. Tällaisia mm, nimettömiä kanteita saa myös nostaa väärinkäytöksiä harjoittavia työnantajia kohtaan. Vain kolme vuotta ennen kuin jäsenvaltioiden oli sovellettava tätä tekstiä. Jäsenvaltiot ovat sen ratifioineet. Komissio ei uudistaa nyt vielä tämän direktiivin tekstiä, mutta tietenkin kaikki uudistusehdotukset ovat tervetulleita kun arvioidaan sitä, miten EUn säännöstöä esimerkiksi salakuljetuksista on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Ensimmäinen aikataulu oli vuoden, vuoteen 2013 ja tämä voi liittyä, ri, johtaa siihen, että näitä määräyksiä tarkistetaan tai jopa muutetaan. Komissio tulee hyväksymään tulevina viikkoina tiedonannon soveltamisraportista palauttamisdirektiivin osalta ja edistämme edelleenkin inhimillistä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa maahanmuuttajien palauttamista. Myös näihin säilönottokeskuksiin on kiinnitettävä huomiota ja on dekriminalisoitava viimeaikaisen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti näitä tapauksia. Meillä ei ole välittömiä aikeita tehdä lainsäädäntömuutoksia tällä alalla, mutta pidemmällä aikavälillä kuitenkin muutokset voivat tulla kyseeseen. Lopuksi vielä, kun kyseessä on ihmiskauppa, haluan korostaa, että EUlle ihmiskauppa ei ole hyväksyttävää. Uskon, että meidän juridinen ja lainsäädäntökehys ihmiskaupan osalta ottaa huomioon myös sukupuoliaspektin sekä 2011 EU-direktiivi ihmiskaupasta että täydentävä EU-strategia 2012 tunnustavat ja kiinnittävät huomiota tämän toiminnan sukupuoliulottuvuuteen. Mitä tulee sitten ihmiskaupan sukupuolittuneeseen äh, luonteeseen, on varmistettava, että ne rikolliset Äh, joutuvat telkien taakse. Nimittäin nämä salakuljettajat ja ne hyväksikäyttäjät ovat niitä, joiden pitää telkien taakse päästä, eikä ne uhrit, jotka usein joutuvat kärsimään tilanteesta. Kiitos. Kiitokset, komissaari. Päätän keskustelun tältä illalta. Huomenna äänestämme kello 11.30. Keskeytän istunnon. Huomenna kokoonnumme uudelleen 4. helmikuuta